sitten nämä termit. On toinen keino, se vakavammin ottaen, on äänestää vähemmistä teksteistä. Kiitos. Also, <clears throat> erstens... No niin. Ensinnäkin, jos olin puolueellinen, olisin kiitollinen, että antaisitte tästä kirjallisen tarkan kommentin, mitä tarkoititte, joten voimme käsitellä tätä asiaa. Reagoin hieman allergisesti, koska täällä sanottiin, että Tätä on täyttä hölynpölyä ja tämä on häpeäksi demokratialle. Minusta tämä ei sovi parlamentin jäsenten käytökseksi. Ja aikaisemmin mm, todella pidimme täysistuntoja perjantaihin asti. Aikaa oli enemmän puheaikoihin, mm, puheaikoja ja äänestyksiä ajatellen – Mutta haluan viitata myös siihen, että Brysselissä meillä on vähemmän äänestyksiä kuin täällä Strasburgissa. Nyt päättäisin tämän keskustelun, jotta kollegat voivat käydä läpi äänestysselityksensä. Ensinnäkin Fernandes de Preen mietintö